esitykset katsotaan vahvistetuiksi. IMKO-valiokunta on tehnyt korjauksen Euroopan parlamentin hyväksy, hyväksymään tekstiin työjärjestyksen 2314 säännön mukaisesti tämä korjaus katsotaan päteväksi siinä tapauksessa, että 24 tunnin sisällä poliittinen ryhmä tai 40 jäsentä allekirjoituksillaan eivät pyydä tämän uutta tarkastelua. Ja tämä otsikko löytyy sekin pöytäkirjasta. Sitten olemme allekirjoittaneet työjärjestyksen mukaisesti tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä seitsemän asiakirjaa yhdessä neuvoston kanssa ja nämä